päätämme kello 11.30. Keskeytän istunnon. Huomenna kokoonnumme uudelleen 4. helmikuuta. Euroopan parlamentin äh, internet-sivustolta löytyy ajantasainen esityslista. Äh, keskeytän istunnon tähän.